meidän internetsivuiltamme ja jos ne saavat allekirjoitukset taakseen, ne otetaan käsiteltäväksi. Keskiviikkona allekirjoitetaan seitsemän lainsäädäntötekstiä ja ne julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjan yhteydessä. Seuraavaksi sitten